Eh, deschisă ședința de astăzi primul punct pe ordinea de Näin. Täysistunto on alkanut. Ensimmäinen kohta esityslistallamme ovat keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltioiden periaatteiden loukkaamisesta